ja komission lausunnot Euroopan teollistumisen tarve, ottaen huomioon Alstomin ja Caterpillarin tapaukset. Meillä on neuvostosta ministeri Kocek. Sinä saat ensimmäisenä puheenvuoron. Ole hyvä. I have it on. So once again, Madam uh, President, uh, honorable members. Hyvä puhemies, komission jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet. Nyt haluaisin pyytää ensin anteeksi, koska en pysty jäämään paikalle keskustelun koko keston ajaksi, koska minun on kiiruhdettava kotopuoleen. Me olemme valmistelemassa Bratislavan kokousta, viimeistelemässä kaikkea. Jouduin muuttamaan omaa aikatauluani, koska oli tärkeää tulla tänne esittelemään kantani, mutta en pysty jäämään koko keskustelun ajaksi. Kuulin hiljattain Belgiassa ja Ranskassa suljettavista tehtaista ja tämä todella aiheuttaa huolta ja vihaakin näillä alueilla. Caterpillarin ja Alstomin hiljattaiset tapahtumat ovat heijastumassa siitä, miten laajemminkin ihmiset joutuvat pois töistään taloudelliset olosuhteet muuttuvat ja tämä vaikuttaa syvällisesti yhteiskuntaan ja työllisyystilanteeseen. Tämä on koskenut autoalaa, on tehty rakenneuudistuksia. Tämä todella osoittaa, että jäsenvaltioiden tasolla ja EUn tasolla on tehtävä paljon. Meidän täytyy päättää, haluammeko päästä käsistämme tietotaitomme vai lähdemmekö parantamaan teollisuutemme toimintamahdollisuuksia. Kesäkuussa 2013 Euroopan neuvosto tunnusti sen, että tarvitaan voimakas teollisuus Euroopassa. Sen avulla saadaan kasvua ja lisätään kilpailukykyä. Päätöslauselmassani 2014 toteatte, että monet asiat pitää tässä ottaa huomioon. Käsittelen niitä nyt. Euroopan parlamentin tavoin neuvosto peräänkuuluttaa aktiivista teollisuuspolitiikkaa. Tässä pitäisi toimia alakohtaisesti komission toimesta. Aina kun kilpailukykyyn liittyvät haasteet ja teollisuusperustan kiinnipitäminen tätä vaativat. Nämä asiat pitää valtavirtaistaa kaikkiin politiikan merkittävimpiin alueihin infrastruktuurit, myös digitaaliset infrastruktuurit, niitä pitää pitkällä aikavälillä kehittää. Meidän pitää kehittää työmarkkinoita, mutta pitää myös huolta työntekijöiden sosiaalista oikeuksista. Rahoituksessa on päästy eteenpäin ja meillä on nyt uusia välineitä, kuten esirahasto, mutta tästä huolimatta on poistettava edelleen esteitä ja lisättävä uutta equity-rahoitusta. Tarvitaan myös EIPn rahoitusta innovatiivisiin ja muihin hankkeisiin, jotka liittyvät tuotantoteollisuuteen. Paikalliset ja alueelliset päättäjät vastaavat kahden kolmasosan osalta näiden toimien rahoittamisesta, ne ovat keskeisessä asemassa ja alueet voivat todella edistää teollisuuden uudistamista. Tässä voidaan yhdistää aluepolitiikan ja teollisuuspolitiikan eri välineitä. On huomattu, että tarvitaan myös tehokasta sosiaalista vuoropuhelua, jossa ovat mukana hallitukset ja työmarkkinaosapuolet. Ja EU on tunnustanut sen, että työmarkkinaosapuolet pitää ottaa mukaan toimintaan eri tasoilla. Neuvosto pitää hyvänä komission toimia, joilla saadaan työmarkkinaosapuolet mukaan ja lähdetään toimiin, jotta voidaan vaikuttaa työllisyys- ja sosiaaliseen tilanteeseen. Vuoropuhelussa ja politiikassa pitää ottaa myös rahoitusnäkökulmat huomioon. EU on kehittänyt erilaisia välineitä, joilla voidaan parantaa työllistyvyyttä ja lieventää uudelleen järjestelyiden vaikutuksia. Pitää katsoa, miten työttömiksi jääneet voidaan saada uudelleen mukaan toimiin ja globalisaation vaikutuksiin liittyvä rahasto on rahasto, jota voidaan käyttää. Meidän pitää sopeutua ja samalla pitää työpaikkojen laadusta kiinni ja kilpailukyvystä kiinni tiede, tutkimus ja kehitys, ne ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan talouden kannalta. Ja tässä mielessä puheenjohtajavaltio yhdessä komission kanssa kutsuu eurooppalaiset ja kansainväliset tieteentekijät, liiketoiminnassa mukana olevat eri tahot uudelleen teollistamaan Eurooppaa. Ja tähän liittyvä kokous pidetään Bratislavassa 28. lokakuuta. Siellä käsitellään nanoteknologioita, erilaisia tuotantoteknologioita ja bioteknologiaa. Toinen tärkeä kysymys on digitalisaatio. Se liittyy teollisuuteen ja siihen, miten se vaikuttaa kaikkiin aloihin. Johdonmukaisesti kuitenkaan asiaa ei ole edistetty Euroopassa ja tässä eri tahoilla on tärke, tärkeä rooli, jotta liiketoimintaprosessit voidaan digitalisoida ja viedä digitaalista agendaa eteenpäin. Siksi neuvosto toivottaa tervetulleeksi komission tiedon annon tässä asiassa. Sitten meillä on uusi tietoja ja taitoja koskeva agenda. Halutaan pyrkiä siihen, että taidot vastaavat paremmin työmarkkinoiden tarpeita, jotta kilpailukykyä voidaan lisätä. Nämä ovat ne asiat, hyvät naiset ja herrat, joihin on kiinnitettävä huomiota, jos haluamme uudelleen teollistaa. Parlamenttineuvosto ja komission kanssa tekevät kovasti töitä päästäkseen tavoitteeseen. Kiky-neuvosto 29. syyskuuta käsittelee asiaa ja meillä on tulossa Bratislavan huippukokous. Kiitoksia kovasti. Ja vielä kerran pyydän anteeksi, että joudun lähtemään, mutta olen jo kovasti myöhässä. Kiitoksia puhemies. Kiitos paljon, arvon ministeri. Tämä lisättiin varsin loppuvaiheessa esityslistaan. Nyt komission jäsen saa puheenvuoron. The recent announcements. Kiitos puhemies. Caterpillarin ja Alstomin viimeaikaiset ilmoitukset suurten tuotantolaitosten sulkemisesta Euroopassa ovat kova isku kyseisille ihmisille ja vakava takaisku kyseisille alueille. Kiitän Euroopan parlamenttia siitä, että se on järjestänyt tämän keskustelun. Ja se on ottanut esille yhteyden Euroopan teollisuuden tulevaisuuden ja kilpailukyvyn tarpeen välillä. Tällaisissa tapauksissa komission etusijalla oleva prioriteetti on tukea niitä, joita asia suoraan koskee. On täysin tarpeen saada aikaan tulevaisuuden näkymät työntekijöille, heidän perheilleen ja paikalliselle talouselämälle. Eurooppa ei jää sivustakatsojaksi. Meidän täytyy tehdä työtä kaikilla politiikan tasoilla, jotta työntekijöitä voidaan auttaa. He ovat menettäneet työpaikkansa. Täytyy myös auttaa alueita, jotta päästään vaikeasta taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta parempaan tilaan. Yhtiöille, jotka toimivat Euroopassa, niillä on oikeudellinen ja moraalinen vastuu laittaa työmarkkinavuoropuhelu etusijalle. Työntekijöiden kuuleminen on ydinpiirre eurooppalaisessa sosiaalisessa mallissa. Se on täysin selvää, että minkään yhtiön ei voida sallia olla ottamatta huomioon tätä vastuuta työntekijöitä kohtaan. Toiseksi siellä, missä irtisanomiset lopettavat liiketoiminnan, niin ne liittyvät usein globaalitason tapahtumiin. Meillä on globalisaation rahasto tällaisia tapahtumia varten. Sieltä voidaan tarjota taloudellista tukea työntekijöille ja alueille. Kolme miljardia euroa viime vuosina on jo eh, allokoitu Caterpillarin eh, irtisanotuille työntekijöille. Ja lisää tukea ja valtion pyynnöstä voidaan antaa lisää. Globalisaatiorahaston varoja voidaan käyttää muun muassa tukemaan työntekijöiden ammatillista uudelleenkouluttamista. Sen lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto voidaan ottaa käyttöön alueiden konversiossa ja auttaakseen työntekijöitä kun vastataan Gosselinin vakavaan tilanteeseen, siihen olemme perustaneet työryhmän, joka on yhteyspiste komission Belgian viranomaisten välillä ja se auttaa kaikissa esille tulemissa kysymyksissä tulevassa prosessissa. Ne voivat liittyä esimerkiksi oikeudelliseen kehykseen tai Euroopan rahastojen käyttöön. Hyvät jäsenet, nämä toimet, kaikki antavat panoksensa siihen, että lyhyellä aikavälillä voidaan vastata haasteeseen, niin alusta alkaen komissio, tämä komissio on lähettänyt selkeän viestin siitä, että täytyy parantaa ja saada takaisin teollisen tuotannon kilpailukykymme pitkällä aikavälillä. Siihen käytetään Euroopan investointisuunnitelmaa. 2016 heinäkuussa 12,4 miljardia euroa oli jo investoitu infrastruktuurihankkeisiin, innovointiin ja pk-yrityksiin. Euroopan strategisten investointien rahastosta. Odotetaan, että tämä summa generoi 150 miljardia euroa investointeja. Ja tästähän puhuin myös Juncker aamupäivällä, että komissio edistää tätä asiaa niin, että se kaksinkertaistaa rahaston keston ja rahoituskapasiteetin. Tämän pitäisi johtaa siihen, että ainakin 500 miljardia euroa saadaan yksityistä investoin, yksityisiä investointeja vuoteen 2020 mennessä. Investointisuunnitelma pyritään myös poistamaan esteitä investoinneille ja luomaan parempaa, yksinkertaisempaa ja ennustettavampaa sääntelyä EU-hun. Teollinen ulottuvuus liitetään myös kaikkiin muihin komission politiikkalohkoihin yhtenäismarkkinastrategia, kiertotalouspaketti, digitaaliset yhtenäismarkkinat, energiaunioni, pääomamarkkinaunioni, tutkimus ja tuotekehitys, parempi sääntely. Ne liittyvät ja sitten myös uusi taitojen toimintaohjelma Euroopalle taidot ja ammattipätevyys ovat ratkaisevalla sijalla Euroopan kilpailukyvyssä ja innovointikyvyssä. Niiden avulla voidaan myös saada liikkeelle ja houkutella investointeja. Ne ovat osa hyvää kehää, jolla luodaan kasvua ja työpaikkoja. Taitoagenda on kaikille hyvin tärkeä, olivat tietysti nuoria, vanhoja, työttömiä, työllisiä tai jossakin työpaikkojen välissä. Teollisuutemme on vahvaa, mutta maailmanlaajuinen kilpailu tiukkenee koko ajan, joten meidän täytyy parantaa ponnistuksiamme kaikilla tasoilla, jotta voidaan varmistaa, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä ja houkuttelevana valmistuksen paikkana. Kiitos. Me kiitämme teitä niin ikään. Komission jäsen. Nyt poliittiset ryhmät saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä Grostet. Kiitos puhemies, komission jäsen. Jälleen kerran me joudumme valitettavasti puhumaan tästä syvästä kilpailukykykriisistä, investoinnin puutekriisistä, Euroopan teollisuut, jonka Euroopan teollisuus kohtaa, Alstamon ja Caterpillarin sulkemiset osoittavat, kuinka paha teollinen lama Euroopassa on työpaikkoja menetetään enemmän kuin niitä syntyy, paikkoja suljetaan enemmän kuin työpaikkoja syntyy. Tämä aiheuttaa erittäin paljon huolta ja raivoa. Täst, tässä tilanteessa tiedettiin, että tilanne oli vaikea. Ja nyt aivan loppuhetkillä julkiset, julkinen valta pyrkii löytämään hätäratkaisun. On tärkeää, että panostetaan kilpailukykyyn ja investointeihin, mutta jotkut jäsenvaltiot eivät halua luoda asianmukaista toimintaympäristöä teollisuusyrityksille. Yritysten tulee muutamaan rakennetta, jotta niin, voi, nämä voivat sopeutua muutokseen, mutta jotta tämä muutos voi onnistua, niin sosiaalinen ja vertaisympäristön tulee olla reilu, jotta muutos on mahdollista. Alstomin tapaus on erityisen harmittava. Näyttää siltä, että on vaarallista, että hallitus ehdottaa toiselle velkaantuneelle yritykselle SNCFlle, että tämä tekee tilauksia Alstomille, vaikka Ranskassa ei ole vuosikausina ollut enää rautatiepolitiikkaa. Euroopassa ei osata ennakoida. Puhutaan teollisuuspolitiikasta, mutta kuka on ehdottanut todellista strategiaa, jota kehitetään pitkällä aikavälillä teollisuutta eteenpäin, jotta kehitetään eurooppalaisia yrityksiä eteenpäin? Tämä on puuttunut ennen kaikkea ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia työntekijöille. Nämä maksavat hallitusten työkyvyttömyyden, tämän kyvyttömyyden hinnan. Sosiaalinen polkumyynti on räikeä. Työpaikkojen menettäminen tehtäiden sulkeminen on erittäin vaikeaa työ, työntekijöille. Siksi onkin tärkeää, että näiden sosiaalisia oikeuksia puolustetaan. Euroopan teollisuus tarvitsee sitä, että on ennakoitava lainsäädäntö, verotuskenttä. Se tarvitsee rohkaisua, se tarvitsee pitkän aikavälin strategioita. Kiitos. Kiitos, Grostet. Seuraava puhuja on Arena Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Caterpillarin ilmoitettu sulkeminen Goselissa on vienyt, tulee viemään kuudelta tuhannelta työntekijältä työpaikan. On erittäin vaikea ymmärtää. Suomesta on, Suomessa on menetetty 8000 työpaikkaa Nokian ja Windowsin kautta Ericssonilta lähtee 6000 työpaikkaa. Kyse ei ole siitä, miksi tietyt toimipisteet lopetetaan, vaan miten ne suljetaan. Caterpillar on järjestänyt työpaikkansa sinne, missä ne maksavat vähiten. Sveitsissä on Caterpillarin päämaja, joten se maksaa veroja Eurooppaan. Caterpillar haluaa myös palkita pikemminkin osakkeenomistajia kuin että se panostaisi strategioihin, jotka luovat työpaikkoja. Caterpillarissa tehdään päätöksiä Euroopan ulkopuolella ja siellä ei kanneta vastuuta eurooppalaisesta yhteiskunnasta. Tämän tyyppinen suhtautuminen on nähtävissä monissa monikansallisissa yrityksissä. Caterpillarissa on myös huomattu tämä säästö toimenpiteet, nämä säästötoimenpiteet Euroopassa kun investoidaan vähemmän, niin silloin tarvitaan vähemmän työlaitteita. Kuten komission jäsen sanoi, niin on tärkeää, että autetaan työpaikassa menettäneitä ja on autettava niitä alueita, jotka menettävät näitä työpaikkoja. Tiedän, että te olette valmiita sitoutumaan tähän. Toinen asia, mitä voidaan tehdä, on investoittava julkisia varoja. Ja kolmas asia on lisättävä verotusta siellä, missä rikkauksia tehdään. Ja lisäksi on vältettävä talouden pirstaloitumista ja me emme saa antaa ulkomaisille sijoittajille liikavaltaa käsiin. Nyt täällä ollaan neuvottelemassa välimiesmenettelyä ulkomaalaisten investoijien kanssa, joka antaa heille päätösvallan. Meidän on tehtävä vaikutusten arviointia globalisaatiosta, ei ainoastaan positiivisia vaikutuksia, toki niitäkin on, vaan on arvioita myös negatiivisia vaikutuksia. Se, että kielletään negatiiviset vaikutukset, tarkoittaa sitä, että me emme voi valmistautua muutokseen, mikä me voi valmistaa, valmistaa meidän yrityksiä muutokseen. Meidän tulee katsoa tuota silmiin. Kiitos. Seuraavaksi Stevens. For one minute and a half. Puolitoista minuuttia. Voorzitter, beste kollegas, Puhemies, hyvät kollegat. Kun kuulee ilmoituksen mm, sellaisen kuin Caterpillar mm, uutinen oli. Niin todella tuntee suurta myötätuntoa. Näille ihmisille tämän laitoksen sulkeminen oli valtava isku. Globalisaatio aiheuttaa paljon huolta, mutta tähän tarvitaan äh, oikeanlaista politiikkaa, johon liittyy erilaisia elementtejä. Protektionismille ei pitä, pitäisi antaa sijaa. Kansainvälinen kilpailu lisää työpaikkoja pikemminkin kuin vie niitä pois. Teknologia kehittyy nopeasti ja työmarkkinoidemme pitää pystyä sopeutumaan tähän oikealla tavalla. Kenenkään ei pitäisi joutua työmarkkinoiden ulkopuolelle liian aikaisin. Täytyy ottaa huomioon myös väestön ikääntyminen. EU:ssa odotamme, että globalisaatiorahasto tarjoaa apua irtisanomisten kohdalla, mutta tämä ei ole mikään kestävä ratkaisu. Eurooppalainen siirto, siirtojen mekanismi paikasta toiseen ei auta, vaan tarvitaan rakenneuudistuksia, joilla saadaan aikaan yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Oma maani Belgia on tässä tehnyt ja näyttänyt hyvää esimerkkiä Flandernin alueella. Tarabella, herättää sinistä korttia, hyväksyttekö? Sitten Tarabella. Tarabella, voit esittää kysymyksenne. Kuulin Stevens, että NVA, hänen puolue, tukee työntekijöitä. Paras tapa osoittaa solidaarisuutta on se tapa, jota me osoitimme, kun Ford Genk yksityistettiin. Me toimimme siten, että eläkkeet pääsevät varhaiseläkkeelle. NVA ei ollenkaan näytä tukevan tätä keinoa. Nyt tämä voisi olla tapa helpottaa Goslissa koettua sosiaalista kriisiä. Miksi NVA vastustaa varhaiseläkkeelle pääsemistä sellaisten työntekijöiden kohdalla, jotka kärsivät näistä sulkemisista? Stevens. Beste kollega. Arvon kollega, kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä, mutta teidän olisi ollut syytä kuunnella, mitä sanoin. Me vastustamme sitä, että iäkkäämmät työntekijät irtisanotaan. Ja se, miten nyt toimitaan, ei tarjoa kestäviä ratkaisuja. Meidän täytyy varmistaa, että vanhemmat työntekijät voidaan uudelleen kouluttaa niin, että heidät saadaan takaisin työmarkkinoille. Uh, Kiitos, herra Pohjan Depre. Kaksi minuuttia. Madame la présidente, madame la commissaire puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät kollegat, Caterpillar ilmoitti, että Goselin tehdas suljetaan. Tämä on erittäin raskas isku, työntekijät ovat järkyttyneitä, poliitikot niin ikään. Yli 6000 työntekijää menettää työpaikkansa, kaksi kertaa enemmän työpaikkaa menetetään, kun otetaan alihankijat huomioon. Tämä on erityisen raskas isku. Tässä on kasvoton kapitalismi on tehnyt tämän päätöksen. Tätä päätöstä ei ilmoitettu Belgian hallitukselle. Ja amerikkalaiset johtajat loistavat poissaolollaan myös silloin, kun Belgian hallitus pyytää heittää pyytäjältä vastauksia. Tämä koskee erittäin paljon aluetta, jossa on korkea työttömyys ja teollisuus on muutenkin hiipumassa. Lisäksi täällä on vakaussopimuksen velvoitteet, jotka painavat erittäin paljon Wallonian ja Belgi- Brysselin hallituksia. Caterpillarin kohdalla pitäisi katsoa, mitä tehtiin Renault-tapauksessa. Tarvitaan selkeät, uskottavat perustelut sille, miksi kilpailukykyinen toimipiste suljetaan sellaisen yrityksen toimesta, joka tahkoa voittoja. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta työntekijät saavat riittävät korvaukset ja että heillä on hyvät tulevaisuuden näkymät. Komission jäsen on tärkeää, että aloitetaan työmarkkina osapuolten välinen vuoropuhelu ja otetaan käyttöön kaikki ne keinot, jotta voidaan sijoittaa työntekijät uudelleen. Kaikki nämä aloitteet on alustettava, mutta tämä ei ainoastaan riitä. Komission puheenjohtaja sanoi unionin tilaa koskevassa puheessaan, että on tärkeää luoda suojaava, suojeleva sosiaalinen Eurooppa. Minä en usko, että Alstomin ja Caterpillarin työntekijät kokevat, että Eurooppa suojelee heitä. Tiedän, että elämme muutoksen aikoja, globalisaatio muuttaa, mu- muuttaa maailmaa ja nousevat talousmahdit niin ikään. On hyvä, että te muistutitte Caterpillarin johdolle, että sosiaali työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on eurooppalainen ilmiö, mutta olisi hyvä, että eurooppalaisella tasolla olisi uusia välineitä, vaikkapa strateginen teollisuusrahasto, jotta voidaan luoda vakaa teollisuus Eurooppaan. Olisi hyvä, että olisi käytössään käytännössään niille yrityksille, jotka sijoittavat Eurooppaan, että olisi muuta kuin tämä äh, Renault-sääntö, joka koskee ainoastaan näitä sulkemisia. Olisi hyvä, että Juncker käärii hihat siten, että sosiaalinen ulottuvuus on myös hänen työnsä keskiössä. Kiitos. Händel, yksi minuutti. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Rouva puhemies, hyvä komissio, sen hyvät naiset ja herrat. Komissio muotoilee uudelleen teollistamiselle suuria tavoitteita, hyvä niin, mutta tällä hetkellä koemme vastakkaista, ei pelkästään Caterpillarista. Alueilla äh, tuhotaan työpaikkoja sellaisilla alueilla, joissa on jo suuri työttömyys. Ja usein kyseessä ovat yritykset, jotka ovat pelkästään kannattavia, ja myöskin, mutta myöskin sellaisia, joilla ei ole mitään kilpailukyvyn puutetta. Se on selvää, että yrityksillä on selkeä voittointressi, joka tuhoaa työpaikat. Mutta että voitaisiin saada aikaan pitkälle katsovaa ja ennakoitavaa teollisuuspolitiikkaa. Me kuitenkin vain reagoimme ja jaamme sitten työpaikkojen tuhoutumisen pahimmat seiraukset. Siihen käytetään globalisaatiorahastoa, johon käytetään verorahoja. Hyvä niin silti, mutta se ei riitä. Nyt on korkea aika alkaa miettiä sitä, että miten kannattavat yhtiöt osallistuivat tai, tai miten voisivat osallistua työpaikkojen tuhoutumisen negatiivisten seurausten korjaamiseen. Kiitos Lambert. Kiitos puheenjohtaja. Caterpillar 2009-2015 vuosien välillä on nostanut osinkoa 50 prosenttia, työpaikkoja on menetetty 15 prosenttia. Tämä talousmaailma syö meidän talouden sydämen pois. Tässä haetaan lyhyellä aikavälillä nopeita voittoja. Se on alfa ja omega monikansallisille yrityksille. Tämä Caterpillar-tapaus ei ole mitenkään yksittäinen tapaus. 20, 20 prosentista työn, teollisuuden työntekijöiden määrä vähentynyt 15 prosenttiin. Malmström pakonomaisesti ajaa läpi TTIP ja SETA, ja tämä tulee entisestään lisäämään globalisaation vaikutuksia. Kaikki tämä saman aikaan, kun Euroopassa pyritään nostamaan teollisuuden osuus BKTstä 20 prosenttiin, Kyse on liikkuvuudesta, energiasta, rakentamisesta. Teollisuudella on erittäin tärkeä rooli, kun meidän talous halutaan siirtää energia- ja resurssitehokkaaksi. Ja Euroopalla on oman kilpailukykynsä kannalta niin syytä olla etujoukoissa tässä muutoksessa nämä Goselin, Goselin tehtaan sulkeminen aiheuttaa tunteita, mutta on hyvä, että vihdoin otetaan käyttöön teollinen politiikka. Se, että kiinnittään huomiota voiton tekemiseen siten, että on liian suuri teollisuus finanssilaitokset taustalla, jotka, joten ei voida antaa kaatua nämä kaupalliset sopimukset eivät riitä. Siinä ainoastaan ajetaan osakkeenomistajien etua. Ja on tärkeää, että eurooppalaisilla markkinoilla kunnioitetaan ympäristö-, sosiaali- ja veronormeja. On tärkeää, että teollisuus ottaa siirtymää ja tämä siirtymä ottaa teollisuutta. On tärkeää, että teollisuus on keskiössä tässä teollisessa siirtymässä meidän tulee toimia niin, että Junckerin investointiohjelma sen suhteen, että annetaan hieman rahaa kaikkialle, niin keskityttäisiin nimenomaan ekologiseen siirtymään ja teollisuuteen. Ja meidän teollisuus on, teollisuuden työpaikat korvataan yhä useammin koneilla. Tämä on huono asia, mutta olisi tärkeää, että voitot jaetaan uudelleen. On tärkeää, että työ ja voitot jaetaan uudella tavalla. Se on erittäin tärkeää, muuten ihmiset joutuvat kadulle. Kiitos. Well, Mr. Lamberts, Mr. Schaffhaus. Herra Lamberts, herra Schaffhaus, haluaisi esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Sopiko tämä teille? Schaffhauser. Lambert kuuntelin teitä erittäin mielen, suurella mielenkiinnolla ennen kuin olin parlamentin jäsen suuret, suurten pankkien johtajat pyysivät uudelleen sijoitusohjelmaa Euroopan keskuspankilta siten, että miljardeja käytettäisiin vihreään talouteen. Ja ettekö ole sitä mieltä, että tarvittaisiin eurooppalaista protektionismia ainakin siten, että tässä toimittaisiin vuorovaikutteisesti? Hyvä kollega, minä en voinut kaikkia sanoa kahdessa ja puolessa minuutissa. Selkeä on se, että Euroopan keskuspankin massiivinen rahoitus viime vuosien aikana, niin se on jakautunut täysin puolueellisesti. Me haluamme, että, että määrällinen helpottaminen olisi vihreämpää. Järjestelmään annetaan valuuttaa, mutta olisi tärkeää, että käytetään julkisia investointivälineitä, kuten Euroopan investointipankkia. Olisi tärkeää, että näiden välineiden avulla panostetaan ekologiseen siirtymään. Tämä on järkevää toimintaa, mutta vieläkään tässä vaiheessa ei ole poliittista tahtoa tähän toimintaan. Toivon, että jossain vaiheessa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla voidaan olla tällä kannalla. Kiitos. Seuraavaksi herra B. L'affaire de l'usine Belfort Belfortin tehtaan sulkeminen Al- Alstomin toimesta. Tässä on vielä tämä auki pysyminen mahdollista, niin osoittaa, että meidän johtajat joutuvat toimimaan ö, yritysjohtajien toimesta. Belforn tehdas avattiin 1879 ja vuonna 1971 sieltä pääsi ensimmäinen TGV-prototyyppi maailmalle. Maailma kadehtii tätä TGVtä ja tämä tehdas palkkaa yhdeksän, on paljon, silloin 9000 työntekijää. Nyt tässä vaiheessa ollaan tuhamassa teollisuuden työpaikkoja. Viime vuonna menetettiin ainoastaan 33 000 työpaikkaa. Kansalliset johtajat eivät kanna eivät ole toki tästä vastuusta, mutta Euroopan unioni on ollut tässä viemässä työpaikkoja. Eurooppa kieltää meiltä minkälaisen protektionismin. Eurooppa kieltää sen, että kieltää monopolit ja lisäksi ei saa yhdistää verkko- ja infrastruktuuritoimijoita raidesektorilla. Belforin tehtaan sulkeminen on selkeää seurausta sille, että Alstom on pirstoltu ja sen energiaosio myytiin General Electricille. On erittäin tärkeää, että innovaatiokeskukset pidetään lähellä tuotantokeskuksia. Tästä syystä johtuen teollisuus paikkoja on autettava, varsinkin siinä vaiheessa, kun nämä kärsivät alituotannosta, varsinkin silloin, kun kyseessä on merkittävä kansallinen toimi, kuten alustama. Poliitikot keskityvät omiin urinsa ja ei ole yllättävää, että ö, valtiovarainministeri Macron ei nähnyt mitään. Hän on liian kiireinen poseratessaan lehdistölle. Macron ei kiinnittänyt tähän asiaan mitään huomiota ja nyt 2000 työpaikkaa ollaan kenties menettämässä. On erittäin tärkeää, että on strateginen politiikka, joka keskittyy pitkällä aikavälillä, ja että luodaan todelliset olosuhteet, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi Holland. Février 2013. Restructu- 2013 helmikuussa 1400 työntekijää menetettiin Silloin johto lupasi, että yrityksellä on tulevaisuus. Työntekijät tulevat vastaan palkan joustavuuden suhteen. Tuloksena on se, että nyt kiitetään sulkemalla Goslin tehdas ja silloin kaikki työntekijät välittävät työpaikkansa. Ja tämä tehdään työntekijöitä halveksuen. Tässä halveksutaan myös työmarkkinoissa välistä dialogia. Tässä halveksutaan myös tämän valtion hallitusta. Valitettavasti tässä Euroopan kolkassa, että meillä on ensimmäinen yrityksen sulkeminen, mutta tämä on hyvin esimerkillinen tapaus. BEIN entinen presidentti sanoi, että Caterpillar on sääntelmättömän kapitalismin lopputulos. Globalisaatiorahaston on kyettävä toimimaan nopeammin siten, että nämä alihankkijat otetaan myös huomioon, jotka ovat vielä suurempia uhreja tässä ongelmassa. Tarvitaan kunnianhimoinen teollinen strategia, ja minä kiitän komissiota siitä, että investointirahastoon annetaan enemmän varoja käyttöön. On tärkeää, että eurooppalaisella ja kansallisella tasolla on enemmän varoja käytössä, jotta voidaan rakentaa sellaisia hankkeita, joilla on kauaskantoiset vaikutukset ja mahdollisuudet digitalisaation tietotekniikan suhteen. Ei ole mahdollista, että me olemme enää naiveja. Meidän on suojeltava teollisuuttamme. Kiina tuottaa niin halvalla, että meidän yritykset eivät enää pärjää. Maailman pelikentällä on toimittava samoilla säännöillä. Caterpillar rakentaa kaiken eniten ympäristönormeja kunnioittavat koneet, mutta tämä tehdään kiinalaisilla tehtailla, jotka eivät kunnioita ympäristönormeja. On erittäin tärkeää, että tarvitaan myös kasvavakaussopimusta siten, että otetaan opiksi tästä. On tärkeää, että me suojelemme työpaikkojamme, mutta on tärkeää, että on mahdollisuus luoda pohja sille, että voimme että teollisuus ja talous pääsevät kasvun tielle. Madame. Kiitos. Seuraavaksi Revodalon. <laughs> Olen erittäin tyytyväinen, että parlamentti reagoi teollisten sulkemisten aikaan, Alstomin ja Caterpillarin sulkemisten aikaan. Tämä ei ole ainoastaan belgialais-ranskalaista yhteistyötä, vaan nyt tarvitaan eurooppalainen politiikka. Kaksi kuukautta sitten me hyväksymme päätöslauselman tässä samassa salissa. Pyysimme, että komissio tukee Euroopan rautatieliikennettä. On tärkeää, että käytetään kaikkia Euroopan rahastojen mahdollisuuksia ja Junckerin rahaston mahdollisuuksia, joita voidaan tukea äh, julkisvaltaan. Me äänestimme neljännen rautatiepakettiin hiljattain Alstom ja muut teollisuuden toimijat äh, rohkaisevat meitä tähän. Euroopan parlamentin ääni on saatava kansalaisten ja toimielinten korviin meillä on erittäin suuri haaste. On tärkeää, että me suojelemme meidän teollisuutta kansainvälisen kilpailun edessä, joka on erittäin rankka kilpailu ja joskus epäreilua. Markkinoille päästetään ulkomaalaisia sijoittajia, jotka saavat valtavia tukipaketteja ja jotka toimivat epäreilusti. Tarvitaan enemmän joustavuutta. Pelkästään julkiset investoinnit eivät riitä tukemaan meidän mm, teollisuutta. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Kyse on siitä, että suojella naisia, miehiä ja perheitä, jotka kokevat tämän näiden sulkemisten vaikutuksen. Mikäli hallitukset reagoivat, on tärkeää, että teolliset johtajat myös kantavat vastuunsa siten, että kiinnitetään huomiota inhimillisiin tekijöihin eikä aina mennä voitot edellä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Nicholson, minuutti. Uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Kaksi viikkoa sitten Caterpillar uh, sen Irlannin toimipisteessä menetettiin 200 työpaikkaa. Ja tämä on vain jatkoa samankaltaisille uutisille viime vuosina. Michelin, Caterpillar ja monet muut ovat johtaneet valtavaan työpaikkojen määrän menettämiseen. Pohjois-Irlannin tilanteesta tiedän, että työntekijät ovat taitavia, päteviä, motivoituneita. Ja nämä työpaikat ovat sekä suoraan että välillisesti hyödyttäneet paikallisyhteisöjä. Ja irtisanomiset myös vaikuttavat yhteisöihin erittäin haitallisesti. Euroopan tasolla meidän pitäisi todella pureutua tuotantoteollisuuden kohtaamiin haasteisiin ja todella hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla mahdollisuudet. Me peräänkuulutamme Pohjois-Irlantia koskevaa tuotantoteollisuusmallia ja strategiaa, mutta tuntuu, että tämä ei oikein viesti mene perille. Uh, Mr. Herra Nicholson, Frunzulikalla on teille sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Thank you very much, Madam Chair. In fact... Kiitos, puhemies. Itse asiassa kuuntelin kollegan Nicholsonia aiemmin tästä aiheesta ja haluaisin kysyä häneltä, että miten on mahdollista to- äh, toteuttaa uudelleen teollistamista, kun Meillä on niin paljon vapaakauppasopimuksia, joita käsittelemme, jotka tarjoavat niin paljon etuja muille maille koko maailmasta. Ja itse asiassa on halvempaa valmistaa niissä maissa sen sijaan, että EUn sisällä valmistettaisiin. Thank you. Herra Nicholson. Kiitos kollegalle kysymyksestä. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ymmärrän, että Tällä hetkellä komissio pyrkii vastaamaan tähän. Se valmistelee erilaisia vapakauppasopimuksia. Olen kysynyt tätä maatalousvaliokunnan näkökulmasta komission, komissiolta, kuinka monta sopimusta voimme solmia tuhoamatta Euroopasta toimintaa TTIP, CETA ja muutkin sopimukset, jotka ovat valmisteilla – Näitä on siis koko joukko ja tämä asia on se, joka herättää huolta. Eli meidän täytyy katsoa, miten nämä vaikuttavat Eurooppaan. Now, uh, Madame Desar. Kiitoksia seuraavaksi Desarnes. Don't. Kiitos puhemies. Kuten kaikki kollegat, minä esitän tämän toiveen, että nämä kaksi yritystä löytäisivät uh, uudenlaisen ratkaisun sitten, että Alstom jäisi Belforille riittävän, riittävän tilausten kerran. Näillä kahdella yrityksellä on vastuita. Alstomilla on jaettuja vastuita. Ranskalla on erittäin suuret vastuut. Ranskassa on luvet, luvattu kymmenen vuoden ajan toistuvasti suuntaan ja toiseen ilman mitään koherenssia, ilman mitään visiota. Myös Euroopalla on oma vastuu. Jo vuosien ajan Euroopassa ei ole ollut minkäännäköistä talouden, teollisuuden, politiikan ohjausta näissä asioissa. Ja nyt on erittäin tärkeää, että tilanne muuttuu. Meidän on toimittava, meidän on annettava merkki, merkki siitä, että Eurooppa on valmis viemään läpi teollista ja taloudellista politiikkaa. Meidän on toimittava, toimittava nyt, jotta me emme enää ole pelkästään matkustajina. Vahva symboli olisi siis se, että valtionpäämiehet tukisivat muutosta, EKPn muutosta siten, että EKP olisi vastuussa myös työllisyydestä. Tämä olisi vahva positiivinen poliittinen merkki. Komission on myös ymmärrettävä, että on mietittävä kilpailun säännöt uudelleen. Kilpailu on maailmanlaajuista. Toki me tarvitsemme eurooppalaisia suuryrityksiä ja komissio ei saa estää tätä, kuten aiemmin on estetty. Kolmas asia, me tarvitsemme todellista investointisuunnitelmaa, investointisuunnitelmaa potenssiin 10, joka keskittyy tuleviin aloihin, tutkimukseen, eurooppalaisen osaamiseen perustuva investointirahasto, ja kuten täällä ehdotettiin, miksei se voisi olla teollinen investointirahasto. Meidän on puolustettava meidän kaupallisia oikeuksia. Me emme ole typerämpiä kun amerikkalaiset nämä puolustavat omiensa etuja. Minä haluan, että eurooppalaiset puolustavat eurooppalaisten taloudellista etua. On tärkeää, että me emme hyväksy Kiinan markkinatalousstatusta. Kiitos. Thank you. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Le Jarik, minuutti. Minä en usko, että meidän pitää puhua tästä teol- teollisuuden menettämisen sosiaalisesta ulottuvuudesta, vaan meidän pitää puhua siitä, että teollistetaan uudelleen. Kuinka me voimme hyväksyä sen, että Caterpillar sanoo tässä vaiheessa, kun osakenomistajat lyövät kätensä kiinni yli miljardin euron osinkoihin? Alstom voisi valmistaa ympäristöystävällisesti huomisen veturit ja rahtijunat. Olisi tärkeää, että EKPn rahan painaminen, Junckerin ohjelma ja että EKP ovat todellakin mukana investoimassa huomiseen näiden kahden yrityksenkin kohdalla. On tärkeää, että teollisuus tuottaa, saadaan työpaikkoja. On tärkeää, että panostetaan koulutuksen Caterpillarille siten, että on kilpailun sijaan eurooppalainen verkosto rautatieosaajien kesken. On tärkeää, että me suojelemme työpaikkojamme ja yrityksiämme, toi, kuten muissakin maissa, vaikkapa Yhdysvalloissa, ja on tärkeää, että yri, työntekijöillä on myös vastuu yritysten pyörittämisestä. Ja seuraavaksi Jadot. Kiitos puheenjohtaja, puhemies, komission jäsen. On erittäin valitettava, että me kohtaamme täällä yhä uudelleen käsittelemässä teollisia asioita. Valtiot eivät pysty luomaan saamaan taloutta uudelleen kasvuun, jotka ovat tärkeitä yhteiskunnalle ja taloudelle. Joka kerta, kun me olemme täällä, me keskustelemme siitä, että Euroopassa ei ole teollista politiikkaa, ja tämä on erittäin suuri puute. Me tarvitsemme eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, koska on kansallisia teollisuuspolitiikkoja, jotka eivät ole riittäviä. Alstom Ranskassa on erittäin tekopyhä. Alstom haluaa luoda skandaalin, jotta valtio astuu väliin ja valtio yhtäkkiä kohtaa ongelmallisen tilanteen. 2007 Ranskassa oltiin yhtä mieltä siitä, että rahti liikenne kasvaa 14 prosentista 25 prosentin. Silti raht- junarahtiliikenne on laskenut. Royal ympäristöministeri lopetti ekoverohelpotukset, jotka olisivat helpottaneet kestävien infrastruktuurien rakentamista, raitevaunin rakentamista esimerkiksi. Ja nyt olemme sellaisessa tilanteessa, jossa panoksena on eurooppalainen teollinen politiikka, suuri investointi, suuret investointihankkeet, joissa panostetaan vaikkapa äh, raitevaunuihin, jossa panostetaan äh, raiderahtiliikenteeseen. Ja on tärkeää myös, että jäsenvaltiot joutuvat kantamaan vastuuta. Ei ole mahdollista, että junarahtiliikenne ei ole yleisempää. Ei ole, mahdollista, ei ole hyväksyttävää, että kaupungissa, jos ei voida hengittää, ei ole enempää raitevaunuja. Kiitos. Thank you. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Mono. Madame euh, la commissaire, monsieur komission jäsen Jesado, te valittelette säästötoimenpiteistä, mutta te haluatte silti pitää kiinni yhteisestä valuutasta eurosta. Tässä mielestäni ristiriita. Caterpillar ja Alstom osoittavat, kuinka ultraliberaali talouspolitiikka Euroopassa ei toimi. Alstom, Alstomin sulkeminen osoittaa, kuinka teollisuutta ollaan ajettu jo 20 vuoden ajan Ranskassa Alstomin energiasiipi myytiin GElle e, ja silloin poliitikot lupasivat kukkea tulevaisuutta Ranskan teollisuudelle. Ranskasta annetaan strategiset yritykset ulkomaalaisten pörssiyhtiöiden käsiin. Tämä on talousrikos kansalaisia kohtaan. Globalisaatio auttaa yksityisiä osakkeenomistajia eikä valtioita. Tarvitaan pitkän aikavälin suunnitelmia, kuten Front National Ranskassa tarjoaa, jotta Ranska saadaan teollistettua uudelleen. Thank you. Next speaker is Madame Sander. Kiitoksia. Seuraavaksi Sander, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen. On erittäin tärkeää, että mainitaan Alstomin tapaus, Belforissa saatetaan menettää 480 työpaikkaa. Tässä on erittäin... Tässä on, Ranska syy, syyttää erään tilauksen kaatumista, jossa olisi tilattu 30 uutta raitiovaunua. Tämä ei ole mikään yllätys. Tässä ei pidä sulkea tai vastakkain teollisia tehtaita. Alstomin ongelmat osoittavat, että Euroopassa on ongelma teollisuuspolitiikan kanssa. Ei ole yllätty 20 prosentin bruttokansantuotetavoitteeseen. Täällä hyväksyttiin rautatieliikennepäätöslauselma, joka koskee rautatieliikenteen kilpailukykyä. Missä mennään? Aloittaako komissio neuvottelut raidealan kanssa? Raideliikente vastaan 400 000 työpaikasta Euroopassa raita, raidetoimijat joutuvat kilpailemaan erittäin kilpailukykyisten suojeltujen kilpailijoiden kanssa. Euroopan komission on ehdottomasti puolustettava julkisia julkisille markkinoille pääsyä neuvotteluissaan Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan kanssa. Tarvittaessa on lopetettava naiviasenne ja on suojeltava Euroopan markkinoita paremmin siten, että julkisille markkinoille on vastavuoroinen kohtelu. Me emme voi hyväksyä, että rautatieala valuu hukkaan ja on tärkeää, että nyt vihdoinkin aloitetaan kunnianhimoinen teollisuuspolitiikka. Thank you very much. Next speaker is, uh, Kiitos. Seuraavaksi Baye. madame la présidente. Kiitos puhemies komission jäsen. Te tiedätte, että Caterpillarin sulkeminen Gosselissa tarkoittaa sitä, että menetetään 6000 työpaikkaa, jotta voidaan rahoittaa eurooppalaista eläkerahastoa. Tämä on skandaali. Tämä koskee erittäin paljon minun alueeseeni, kuten muutkin Euroopan alueet ovat kärsineet. Meidän tulee solidaarisuutta työntekijöitä ja niiden perheitä kohtaan. Meidän tulee myös me olisimme myös halunneet, että Caterpillar kantaa tässä tilanteessa vastuunsa. Caterpillarin sulkeminen on osoitus siitä, mikä Euroopassa ei toimi. Ja on erittäin tärkeää, että annetaan sakkoja sellaisille yrityksille, jotka sulkevat toimipisteitä, vaikka ne ovat saaneet julkisia apuja jo pitkään vuosien ajan. Olisi erittäin tärkeää, että investoidaan teolliseen politiikkaan, joka perustuu innovaatioihin ja tutkimukseen. On erittäin tärkeää, että säästötoimenpiteet lopetetaan, sijoitetaan reaalitalouteen, jotta voidaan luoda laadukkaita työpaikkoja. Globalisaatiorahasto on jo nähnyt liian monia henkilökohtaisia draamoja, jotka johtuu teollisuuden pakenemisesta Euroopasta. On tärkeää, että tuetaan Caterpillarin työntekijöitä ja alihankkijoita. Alue saa jo Federen kautta apua Euroopalta. On tärkeää, että helpotetaan yritysten ongelmaa. Jo kymmenen vuoden ajan Caterpillar siirtää kaikki tulonsa ja voittonsa Sveitsiin ja nyt se hylkää työntekijänsä. On tärkeää, että Eurooppa suojelee paremmin työntekijöitä, ja luo sosiaalisen, reilun sosiaalisen ympäristön ja reilun vero ympäristöön. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Anderson minuutti. and home demolitions in Palestine. Palestinissa on tuhottu kotuja. Meppinä kuitenkin tuen Monkstonin tehtaan työntekijöitä Newtonabissa, joilla oli ka- siis 250 työtä on kyseessä, myöskin Belfastissa ja Larnissa. Kun otetaan huomioon osingot ja voitot, niin yksi tapa säilyttää työpaikat saattaisi olla se, että laitetaan tuotantoa eri tehtaille ja vähennetään osinkoa. Onko niin, että miljonäärit osakkeenomistajat saavat vähän vähemmän vai tuhotaanko teollista infrastruktuuria ja asetetaan epäpäivään tuhannet perheet. Valitettavasti nykymaailmassa ahneus voittaa eikä tarve. Jos käytetään globalisaatiorahastoa, niin minun äänestyspiirissäni ei ole siihen mahdollisuutta. Pyrittiin hallituksen vuoksi, koska se on kieltänyt globalisaatiorahaston käytön Pohjois-Irlannissa eh, irtisanotuille työntekijöille. Thank you. Uh, Mr. Arimo. Kiitos. Seuraavaksi Arimo. Hyvä puhemies. 6 000 työntekijää, perheen isiä, äitiä, ihmisiä ovat Goslissa olleet nyt kaduilla Caterpillarin sulkemisen jälkeen. Tämä ei jätä meitä kylmäksi. Tässä ei myöskään toimittu oikeudenmukaisesti. Caterpillarin osakkeenomistajien ja johtajien pitäisi hävetä. Lyhyellä aikavälillä meidän pitäisi auttaa työntekijöitä ja konkreettisesti tämä voi tapahtua globalisaatiorahaston varojen käyttöön otolla, mutta pidemmällä aikavälillä on luotava oikeudenmukaiset toimintapuitteet Euroopassa niin, että toiminta ja tuotanto pysyy täällä. Kolme lähestymistapaa. Ensinnäkin on puututtava veronkiertoon. Caterpillar takoo jatkuvasti Sveitsissä voittoja, mutta haitat näkyvät Belgiassa. Verot pitäisi maksaa sinne, missä työtä tehdään. Tämä on perusperiaate ja tätä pitää tukea. Ja tässä tuen komissiota, joka on tehnyt asiaa koskevan ehdotuksen. Toiseksi kysymys. Onko järkevää, että julkiset investoinnit esimerkiksi teollisuuspuistoihin ovat lähestulkoon mahdottomia byrokratian takia? Ei, tämä ei ole järkevää, vaan tappaa investointeja. Meidän pitäisi puuttua niin näihin sääntöihin niin, että kaupungit ja alueet voivat investoida. Tähän tarvitaan julkistakin tahoa. Kolmanneksi tiedämme, että teollisuus voi pysyä ja kasvaa Euroopassa, jos saamme aikaan innovatiivisia tuotteita. Tähän tarvitaan tutkimusta ja kehitystä. Ainoastaan tiedon ja taitojen avulla voimme taistella halpatyövoiman maita vastaan. Tarvitsemme huippuosaamista, klustereita, yliopistoja ja duaalista koulutusta malliksi koko Eurooppaan. Meidän pitää tarjota tulevaisuuden näkymiä Goslin ja muiden työpaikkansa menettäneiden hyväksi. Kiitos, Madame Werner arvoisa äh, puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Pofossa on rakennettu hyvin pitkän ajan junia myöskin Gosselinissa. Jos nämä tehtaat todellakin suljetaan, niin menee paljon eurooppalaista teollisuushistoriaa ja osaamista hukkaan työntekijöille ja heidän perheilleen. Tämä päätös on todellinen katastrofi. Mutta se, mitä keskustelussa ei useinkaan muisteta, on se, että tässä on kyseessä kehityskulku 2008 ja 2014 välillä. Valmistavassa teollisuudessa on mennyt miljoonia työpaikkoja pois. Ranskassa tällä vuosituhannella on yli miljoona vajaa teollisuustyöpaikoissa. Osittain kilpailua tuetaan valtion taholta kiinalaisten kanssa ja tämä tuo junateollisuudelle paljon paineita. Digitalisaatio on tietysti mahdollisuus joillekin, mutta teollisuuden työpaikat uh, ovat uhanalla muualla. Myöskin tuottavuusodotukset vaikuttavat asiaan. Työntekijät ovat sellaisen paineen alle, joka saa sairaaksi ja Euroopassa silti menetämme teollista pohjaa koko ajan. Tämä tällä ei ole mitään sosiaalisesti vastuullisen markkinatalouden kanssa tekemistä. Ranskan hallitus on Alstomin tapaukseen puuttunut ja hyvä niin, mutta Pariisi ei pysty perusongelmaa itse ratkaisemaan se, että etsitään aina halvempaa valmistuspaikkaa, niin siihen tarvitaan yhteistä Eurooppaa, jotta nämä pelisäännöt voidaan muuttaa. Meidän täytyy oma intressimme tehdä selväksi ja muotoilla se selkeäksi EU-strategiaksi ja puolustaa sitä selkeillä kauppapoliittisilla välineillä. Tämä odotus minulla on jäsenvaltiota ja komissiota kohtaan vapaiden käsien teollisuuspolitiikka täytyy nyt jo vihdoin lopettaa. Salini. Kiitoksia seuraavaksi Salini. Kiitos puhemies. Arvon komission jäsen, kielteiset vaikutukset Caterpillar ja Aston tapauksissa näkyvät voimakkaasti myös Italiassa. Nämä työpaikat Milanossa ja kenties ne ovat nyt vaarassa. Niitä on yli 200. Toivottavasti Italian hallitus lähtee etsimään nyt ratkaisua tähän ongelmaan, koska tämä on valtava määrä työpaikkoja myös omassa maassani. Toisaalta EUn vastuu yleisesti siitä, että tuotantoteollisuutemme saadaan uuteen nousuun – on osa tämän päivästä keskustelua. Me tiedämme tämän ja tämä on toistettu useaan otteeseen. Teollisuus ja tuotantoteollisuus ei ole asia, joka voidaan määritellä suoraan kuuluvaksi EUn toimivaltuuksiin, mutta monet tähän liittyvät alat vaikuttavat suoraan tuotantoteollisuuden sijaan ja tilanteeseen. On turha valittaa, että työpaikkoja menetetään, jos sitten energiapolitiikassa esimerkiksi toimitaan täysin omien etujemme vastaisesti. Jos esimerkiksi myönnämme Kiinalle markkinatalousaseman, on turha valittaa työpaikkojen menetyksestä. Ja sama pätee siihen, että todella toimimme niin, että jäsenvaltiot eivät pysty investoimaan tietyt poliitikot heidän pitäisi pystyä siihen, että todella saadaan todellista kasvua aikaan. Kiitos seuraavaksi Lopez. Tarvitsemme teollisuutta Eurooppaan, tarvitaan kestävää kasvua. teollisuus voi suojata työpaikkoja ja sen, sen työpaikat voivat olla entistä vakaampia. Meidän täytyy ensisijaisesti suojella olemassa olevaa teollisuutta. Olen kyllästynyt menemään vaalipiirini Katalonian tapaamaan siellä yritysjohtoa, työntekijöitä ja muita tahoja, jotka joutuvat fuusioiden takia tekemään uudelleenjärjestelyitä. Esimerkiksi Alstomin tapauksessa tai siksi, että yritykset etsivät voittoja rajattomalla tavalla. Komissio tuntuu olevan samalla linjalla kanssamme, mutta nyt on toimittava ja on luotava yhteiset säännöt, jotka takaavat apua työntekijöille. Meidän pitää taata myös konsultointi- ja tiedotusoikeudet työntekijöille yrityksissä. Kiitoksia. Nyt aloitamme sitten menettelyn ilman puhujan listaa ensin Kelly. Eh, I think this is a very, very important discussion. Mielestäni tässä on kyseessä hyvin tärkeä keskustelu, koska yksi haaste kilpailukyvyn aikaansaamisessa on uudelleen teollistaminen ja 2020 tavoitteet ja sen jälkeenkin ovat hyvin järkevät. Aiempi komissio sen Tajani puhui ryhmässäni hiilivuodosta, terästeollisuudesta. Sitä lähtee pois muualle. Se on kaksinkertaisesti haitallista. Menetetään työpaikka Euroopassa ja sen lisäksi lisätään vielä, kun vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Joten kyllä nyt on täytynyt läksyt oppia siitä, mitä on tapahtunut. Täytyy nyt katsoa, mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä ja ennen kaikkea täytyy uudelleen teollistaa Eurooppa luoda edellytykset sille, että se tapahtuu. Ja COP21 liittyen erityisesti ja sen toimeenpanoon, niin tämä on valtava mahdollisuus meille niin, että jos toimeenpanemme uusiutuvan energian tavoitteet esimerkiksi, niin sitten voidaan tehdä myös perusasiat, joita tarvitaan siihen, että teolliset resurssit pidetään täällä Euroopassa. Speaker, Mr. Blanco Lopez. Kiitoksia. Seuraavaksi Blanco Lopez. Kiitos Kiitos puhemies. Eurooppa on ristiretkellä ja täällä on kriisejä kriisin perään. Populismi kasvaa ja samoin kansalaisten tyytymättömyys Euroopan unioniin. Tämä liittyy eriarvoisuuden lisääntymiseen, palkkakuiluun, oikeuksien menettämiseen ja tietysti myös siihen, että menetetään työpaikkoja. Nyt tarvitaan uutta teollisuuspolitiikkaa koko Euroopan unionin. Jos näin emme tee, emme pääse Euroopan komission tavoitteeseen siinä, että teollisuuden osuus BKTstä nostettaisiin 15-20 prosenttia. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin, on käytettävä uusia mahdollisuuksia hyväkseen, vältettävä polkumyyntiä ja epäreilua kilpailua, jota syntyy myös EUn jäsenvaltioissa – esimerkiksi terästeollisuudessa. Tarvittaisiin sellainen rahasto, jolla voitaisiin korvata energiaintensiivistä teollisuutta niin, että jäsenvaltiot voivat toimia oikealla tavalla. Rapini. Doamna komissar, competitivitatea în piața globală a, a Europei nu... Kilpailukyky Euroopassa on sellainen, että siitä ei voida puhua, mikäli ei puhuta uudelleen teollistamisesta. Uudelleen teollistaminen on tarpeen, jotta voidaan vahvistaa työpaikkoja ja parantaa ihmisten elämänlaatua. Siksi minä haluankin puhua reilusta kilpailusta. On tärkeää, että puolustetaan talousetuja ja panostetaan kilpailukykyyn. Euroopan unionilla on erittäin monimutkainen lainsäädäntö ja TTIP pelottaa minua, kun mietin näitä standardien eroja tuotteiden kohdalla. Meidän tulee miettiä tätä sääntelyä ja siirtyä kohti vapaaehtois vapaaehtoisuutta, muuten emme voi uudistaa teollisuutta. Minä olen aina peräänkuuluttanut tuotte, eurooppalaisten tuotteiden puolustamista – sellaista teollisuuspolitiikkaa ei olemassa tekstiiliteollisuudessa, autoteollisuudessa tai terästeollisuudessa. Mikäli me haluamme uudelleen teollistaa Euroopan, niin meidän tulee lopettaa sosiaalinen polkuminen ja epäreilu kilpailu. Seuraavaksi Marias. Η βιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα κυρίως μετά την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση. Τα τελευταία... Puhemies. Euroopassa sadat tuotantolaitokset ovat sulkeneet ovensa viime vuosina, näin on menetetty tuhansia työpaikkoja. Ja tähän listaan lisätään nyt Alstomin ja Caterpillarin työntekijöitä. Myös Kreikassa Troikan toimien takia on menetetty tuhansia työpaikkoja. Täytyy muistaa, että Caterpillar sulkee ovensa siitä huolimatta, että tuotantokustannuksia oli pystytty vähentämään 37 prosenttia. Ja Aslam oli allekirjoittanut useita aiesopimuksia saksalais rautateiden kanssa. Uudelleen teollistaminen ei onnistu niukkuuspolitiikalla – tai politiikalla, jota sanellaan Berliinistä. Jakovčić. Kiitos rouva puhemies. model. Niin, minkälaista teollisuuspolitiikkaa meillä on? Onko meillä teollista mallia? Onko meillä todellista strategiaa Euroopan uudelleen teollistamiseksi, josta keskustellaan tänään? Ja minkälaista teollisuutta me haluamme? Uskon, että monia asioita olet tänään mainittu. En ole kuullut niitä asioita, joita olisin odottanut. Mutta nyt ihan täsmällisesti ottaen, nyt jos puhutaan alustamista ja Caterpillarista, niin se on ihan oikein, kun täytyy reagoida ja osoittaa solidaarisuutta niitä kansalaisia kohtaan, jotka työpaikkansa menettävät. Mutta ajatellaan nyt, mitä aiomme tehdä huomenna ja ylihuomenna ja sen jälkeen. Niin, että Ajatellaan vaikka laivan rakennusta. Monia asioita voidaan rakentaa ja valmistaa laivoja. Se on todellista eurooppalaista tuotantoa. Ei tuhota sitä. Konkreettinen esimerkki ja mahdollisuus uudelleen teollistamiselle Euroopassa. Kiitos. Nyt jäsenemme ovat puhuneet ja seuraavaksi kuulemme komission jäsentäisseniä. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Minä kiitän tästä tämänpäiväisestä keskustelusta ja olen kirjoittanut teidän suosituksia muistiin. Minä haluan muistuttaa, että meidän ensimmäinen prioriteetti on, että tuemme niitä, jotka ovat kokeneet nämä sulkemisten vaikutukset. Euroopan unioni tulee olemaan solidaarinen niitä aloita kohtaan, jotka kohtavat merkittäviä sulkemisia. Me olemme valmiita antamaan tukemme Euroopan oikeudellisen sään, säännöstön avulla ja eri rahastojen ja muiden oikeusvälineiden avulla. Komissio on hyväksynyt ehdotuksen jatkaa poikkeusta koskien globalisaatiorahaston kuusi, kuudennen kappaleen toisen alakohdan poikkeuksen täytäntöönpanemista. Meidän tulee pyrkiä ohjausjakson avulla kohti talouskasvua, työpaikkoja ja me tulemme yksinkertaistamaan sääntöjä ja asetuksia. Me haluamme varmistaa, että verojärjestelmät rohkaisevat työllisyyteen eivätkä rohkaise työttömyyttä. Meidän tulee toimia myös suoraan, jotta me saamme sisämarkkinoita syventämällä, luomaan uusia työpaikkoja syventämällä kaikkia sisämarkkinoiden ulottuvuuksia. Euroopan investointi suunnitelmalla on tärkeä rooli tässä siten, että investoinnit ovat historiallisten suuntausten kanssa linjassa. Rakennemuutokset niin kutsutussa kolmannen pilarin, kolmannessa pilarissa tässä investointisuunnitelmassa voivat palauttaa auttaa talouden elpymisessä ja luovat vakan pohjan kasvulle. Täällä kommentointiin kasvien vakaussopimusta. On huomattava, että Caterpillarin Goselin toimipisteen sulkeminen on täysin eri asia kuin kasvu- ja vakaussopimus. Kasvu- ja vakaussopimus on tärkeä, jotta julkinen varojen käyttö Euroopassa on kestävällä pohjalla ja jotta saadaan luotua talouskasvua. Kasvu- ja vakaussopimuksen säännöt eivät pidätä investointeja, kuten Juncker sanoi tänään unionin tilaa koskevassa puheessa, ja tässä jäsenvaltioilla ja Euroopan unionin toimielimillä on omat vastuunsa. Täällä mainittiin myös Euroopan parlamentin päätöslauselmasta koskien rautatien kilpailukykyä. Me olemme tietoisia tästä päätöslauselmasta ja me olemme laatimassa vastausta tähän ja me Olemme kiinnittäneet todellakin huomiota tähän rautatielan kilpailukykyä koskevan päätöslauselmaan, ja me tulemme panostamaan siihen, että tämä hyvin pärjävä teollisuuden olla jää Euroopan. Minä voin sanoa näistä vapakauppasopimuksista, että komission jäsen Malmström on hyvä neuvottelija. Hän neuvottelee kovin ja hän on sanonut, että sopimusta ei synny ennen kuin kaikesta ollaan yhteisymmärryksessä. Hänen tavoite ja tämän sopimuksen tavoite on se, että se on hyvä asia Euroopalle eikä huono asia Euroopalle ja tässä kiinnitän huomiota myös näihin sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja Malmström haluaa nimenomaan kaikille hyvää tulevaisuutta. Ja markkinataloustatuksesta Kiinalle, siitä kommentoitiin, niin oli lopullinen päätös mikä tahansa, niin eh, se asia on varma, että meillä on eh, kaupan suojeluun riittävät välineet ja meidän työkaluja todellakin terroitetaan eikä niitä tylpistetä. Minä sanon tämän nyt ranskaksi, hyvä puhemies, jos sallitte. Minun on sanottava herra Bajelle, että minä myös haluan kiittää, kuinka arvokkaasti Goselin paikallisjohto ja äh, ammattiliitot äh, kohtasivat tämän ongelman. He haluavat toimia yhdessä. Eurooppa on täällä auttamassa ja tukemassa heitä. Ja lisäksi tämä yrityksen päätös on vaikeaa ymmärtää. Minä haluan olla optimisti meidän ei pidä heti ryhtyä pessimisteiksi. Meidän on ymmärrettävä, että Vallonian seudulla viime vuonna luotiin myös 9300 työpaikkaa, ja nämä, tämä tehdas, nämä työntekijät, heillä on erittäin paljon valtikortteja kädessä nuoruus, osaaminen. Se on erittäin moderni tehdas, jossa on modernia laitteita. Siellä on hyvät logistiset yhteydet Brysseliin, Charloan lentokenttään. Tämä täytyy ymmärtää ja on muistettava, että ne ihmiset, jotka kokevat tämän päätöksen vaikutukset, niin heidän ei pidä laskea leukojaan. Heidän on työskenneltävä yhdessä kohtatulaisuutta. Kiitos paljon. No, Kiitoksia meidänkin puoleltamme. Hyvä komission jäsen. Keskustelu päättyy.